Allora, cominciamo. Buonasera a tutti. No niin, voisimme aloittaa. Hyvää iltapäivää kaikille. Puheenvuoroa on pyytänyt pikaisesti Odi. Olkaa hyvä. President, pardonnez-moi d'allonger notre séance de Niin, anteeksi, että nyt keskeytän tämän äh, pitkän iltapäivän äänestysasian, mutta haluaisin parata erittäin tuskallisen asian, joka on äh, Fazakan nimittäjä, nimittäminen äh, tilintarkastustuomioistuimen jäseneksi. Haluaisin tietää, mikä on sen asiakirjan asema, joka aiotaan esittää äh, täysistunnossa. Tässä sanotaan, että se on budjettivalvontavaliokunnan asiakirja. Ja aiommeko äänestää tästä? sanoen, että kyllä ei tai tyhjää. Eli en usko, että tämä asiakirja on sellainen, että sitä voidaan esittää täysistunnossa. Haluaisin tietää, mikä sen asema on. Onko se siis meiltä tullut asiakirja? Ja jos on, niin me emme ole sitä äänestäneet. Haluaisin muistuttaa menettelystä, eli että tästä hetkestä eteenpäin jokainen poliittinen ryhmä tai 40 edustajaa yhdessä voi esittää äänestyksen lykkäystä täysistunnossa. Toiseksi me saimme Unkarin hallituksesta vastauksen, mutta siinä ei vastata kysymykseen. Minua huolettaa parlamentarina parlamentaarikkona se, että Fajakas oli valehdellut. Joko Deutsch täällä valehtelee tai sitten valehtelee Fajakas. Ja Täällähän väitettiin, että hän on ollut salaisen palvelun jäsen ja että hän on käyttänyt toista nimeä. Onko, se, onko kyseessä joku kakkosnimi? On sellaisia maita, jossa käytetään myös toista nimeä, joka on jo annettu syntymässä, vai onko siinä käytetty jonkunnäköistä valennimeä? Haluaisin tietää, mitä mieltä olette tästä ja sen, millä tavalla me voimme tuoda täysistunnossa jäsenten tietoon nämä kyseenalaistamiset jotta sitten voimme valaista taas ja kollegoillemme, kun äänestys käydään täysistunnossa. Geijer, Geijer. Danke, Herr Präsident. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja. On harmi, että tätä pitää nyt käsitellä, koska olen lähtenyt siitä, että, että nyt käytetään sitä menettelytapaa, josta koordinaattorin kanssa on puhuttu. Sanon tämän vielä valiokunnassa. Ne, jotka tässä valiokunnassa ovat olleet pitempään kuin minä, sosiaalidemokraateilta on esitetty ensinnäkin se, että ei ole ensimmäinen kerta, jossa tehtävän haltijat aiemmasta Itäblogin alueelta asetetaan kyseenalaiseksi. Ja toiseksi tähän asti menettelytapa tässä yhteydessä valiokunnassa vielä viime vaalikaudella oli yksinkertaisesti se, että valiokunta ihan täysin oikein täyttää tehtävänsä, eli tarkistaa tämän asiasisällön osaamisen ja sen henkilön kohdalla. Tämän olemme tehneet ja jos otamme tämän kysymyksen esille, niin haluaisin ryhmän missä oikeastaan tämän torjua, kun me olemme nyt tehneet jo päätöksen. On enemmistö päätös tässä valiokunnassa, että kun Fasakas on kiistämättä pätevä niin, että häntä täysistunnolle suositetaan. Eli meidän tehtävämme on täysin tässä täytetty. Ja tämä kirje. Ei siinä ole mitään epäselvää. Kiitos. Haluaisin lisätä joitakin huomioita. Ensinnäkin eilisessä koordinaattoreiden kokouksessa päätimme ottaa esityslistalle jo tulevissa kokouksissamme sen, kuinka valiokunnan tulisi käyttäytyä tämän kaltaisissa tapauksissa, koska meillä ei ole mitään selkeitä sääntöjä, joita aina sovellettaisiin. Ja tällainen Fasakasin kaltainen tapaus voi tulevaisuudessakin toistua. Meidän täytyisi keskustella siitä, mitä sitten tehdään. Ja tässä erityisessä tapauksessa me äänestimme asiasta, aivan kuten Geyer totesi. Ja sen mukaan enemmistö suosittaisi pää, mm, täysistuntoon Fasakasia. Täällä kuitenkin puhuttiin siitä, että meidän täytyisi kirjoittaa Unkarin viranomaisille saadaksemme lisätietoa, ja olemme saaneetkin lisätietoa. Ja voidaksemme, tai me voisimme kirjeellä kertoa kaikesta siitä, mitä täällä on tapahtunut puhemiehelle, eli äänestyksestämme, keskusteluistamme ja kirjeestä Unkarin viranomaisille. Ja sitten tämän perusteella ryhmät kantavat vastuun tästä mahdollisesta Fasakashin nimeämisestä. Nyt vielä lyhyesti Deutsch meidän täytyy kuitenkin pian siirtyä äänestämään, koska tämä kohta ei ole esityslistalla. Aivan lyhyesti Deutsch. Tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság! Köszönöm a tájékoztatóját. Én úgy ítélem meg, hogy Odi alelnök úr által felvetett kérdés fontos kérdés. Olen sitä mieltä, että tämä kysymys, jonka varapuheenjohtaja Odi otti esille, on tärkeä kysymys. Olen sitä mieltä, että se minkä puheenjohtaja sanoi, ei vastannut Odin kysymykseen. Haluan lisätä vielä, hyvä puheenjohtaja. Puheenjohtaja, kun otetaan valiokunnan päätös huomioon, niin ottanut yhteyttä Unkarin hallitukseen. Hallitus on tästä antanut vastauksen, ja tässä vastauksessa on selkeä vale. Tämä yksiselitteinen ja selkeä valhe Se halveksii koko parlamenttia ja valiokuntaa. Unkarin hallituksen vastauksessa on, että Stefanin, hänen toisella etunimellään on, on pidetty dokumentti, on dokumentti siis sisäministeriössä. Tämä on niin kutsuttu arkistokortti numero kuusi herra Fasakasilta. Siinä on tämä hänen salanimensä. Tällaisena, joka on Unkarin stasissa työskennellyt ja sen nimi on Stefan. Eli tässä Unkarin hallitus selkeästi valehtelee ja tätä täytyy sitten sen vuoksi valiokunnan käsitellä. Kyllä ymmärrän, mitä Kajar sanoi, että ei tässä pitäisi tuomioistuimena toimia meidän valiokuntamme, mutta jo kymmenenvuotias lapsi pystyy totuuden erottamaan val- valeista. Joka osaa lukea, voi lukea, että Fasakasin salanimi oli Stefan. Mutta Onkarin hallitus väittää, että se olisi hänen toinen etunimensä. Mutta se ei pidä paikkaansa koska hänestä on pidetty arkistokorttia Stefanin nimellä Unkarin salaisen poliisin puolelta. Ymmärrämme tietysti puheenjohtajan ehdotuksen. Se, mitä nyt sanoin, niin ottakaa tämä tiedoksi, koska teitä tietysti kirjallisesti myös informoin niin, että ryhmät ja jäsenet voivat valmistaa tästä mielipiteensä. Gressle, olkaa hyvä. Nach dieser Debatte auch wieder genauso schlau sind wie vorher. No, pelkäänpä, että tässä emme pääse eteenpäin. Tämä on asia, jota me emme päätä, emmekä myöskään voi päättää. En minä nyt mitenkään tarkoita sitä, että salaisen palvelun agentteja edistäisin joihinkin virkoihin, mutta haluaisin vain sanoa, että nyt pitäisi siirtyä äänestämään. Tämä ei tästä ratkea. Deutsch on risposto prima niin se, mitä nyt voimme tehdä, on se, mitä juuri aikaisemmin sanoin Odin linjan mukaisesti. Meidän täytyy nyt mennä eteenpäin, meidän pitää äänestää ja ehkä sitten istunnon lopuksi voimme palata tähän mahdollisesti. No, olkaa hyvä. Puhuin koordinaattorin kokouksessa tästä asiasta, en sitä toista. Täytyy uudet pelisäännöt tässä luoda, siinä ollaan oikeassa. Haluaisin kysyä, koka tässä puhuu EPPn nimissä, herra Deutsch vai Rova Gressle? Koska minusta näyttää, että herra pitäisi olla samassa poliittisessa ryhmässä. Minulla on vaikutelma, että tässä on kaksi poliittista ryhmää edustettuna. Guardi, qua allora, scusi, onorevole. Niin, hyvä edustaja. Tässä talousarvion valvontavaliokunnassa jokaisella on oikeus käyttää puheenvuoro myös omasta puolestaan. Gressle on EPPn koordinaattori ja tilanne näyttää aika selkeältä ja sanoisin, että nyt siirrymme eteenpäin ja jos aikaa jää, voimme vielä palata tähän keskusteluun. No niin, nyt ensimmäisen esityslistan kohtaan, eli vastuuvapaus 2008, EUn yleinen talousarvio, pääluokka 3, komissio. Ennen kuin annan puheenvuoron Liberatskille, haluan toivottaa tervetulleeksi komissaari Almirda Shemeikan. Shemeitan. Hän haluaa pitää pienen puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, uh, Mr. Hyvä puhemies, hyvä esittelijä, arvoisat jäsenet. Vuoden 2008 vastuuvapausprosessi on mennyt jo pitkälle. Kyseessä on hyvin intensiivinen aika, mutta varsinkin uuden vuoropuhelun alkamisen aika. Olin tässä yhteydessä kollegoideni kanssa kertoakseni teille, mitä kehitysnäkymiä meillä on varsinkin kaikkein kriittisimman alueella rakennerahastoissa. Olette myös saaneet komission jäsen Lewandowskin ja minun allekirjoittamani kirjeen, osoitan kantaa varainhoitoasetuksen. Ja Siinä otettiin myös esille kaikki erilaiset kansalaisjärjestöt, jotka saavat EU-rahoitusta. Tarkastelen huolella näitä vastuuvapaussuosituksia, joita parlamentti hyväksyy huhtikuussa, ja varmistan, että niiden seuranta on myöskin asianmukaista. Toivon, että pidätte näitä ensiaskeleja todistusaineistona siitä, että olen todella sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä kanssanne ja samalla myöskin työskennellä yhteistyössä komission jäsenten kanssa pyrin mahdollisimman pitkälti parantamaan käytettyjen rahojen laatua ja pyrin viemään eteenpäin myöskin niitä asioita, joita, joissa on kehitetty jo viime vuosien aikana ja lisäkehitystä tietysti tarvitaan. Yksinkertaistettu lainsäädäntö ja erilaiset toimintasuunnitelmat ja jaettu vastuu tietysti vasta asteittain osoittavat, miten hyviä ne ovat suhteessa näihin virhemarginaaleihin. Tältä varahoito vuodelta 2010 toivottavasti näitä parannuksia on nähtävissä. Vielä tärkeämpää on se, että nopea kehitys ei ole mahdollista ilman, että muut sidosryhmät ovat mukana, varsinkin jäsenvaltiot ja tilintarkastustuomioistuin. Me tarvitsemme jäsenvaltioiden aktiivista mukanaoloa nopeasti yhdessä komission muiden jäsenten kanssa En odottele sinne asti, että saamme tarkistuksia, jotta kutsun jäsenvaltiot kantamaan vastuunsa, niin kuin Lissabonin sopimus edellyttää, ja ottamaan käyttöön niitä menettelyitä, jotka ovat erityisen tärkeitä varahoidon parantamiseksi. Lisäksi tilintarkastustuomioistuin on erittäin tärkeässä asemassa, kun se ilmaisee riippumattoman lausumansa komission varahoidosta. Tuomioistuin itse on yleisesti ottaen kertonut teille käynnissä olevasta keskustelusta. Mikä hyvänsä muutos sitten DASiin tuleekin, joka vaikuttaa näihin eri prosenttiosuuksiin näytetään. Ja komissio toivoisi tulevaisuudessa tehtävän eroa niiden alueiden välillä, jossa eroja on, varsinkin kuten uuden ja vanhan ohjelmointikauden välillä – ja toivon, että kun olemme sopineet tästä sallitusta äh, virhemarginaalista, niin tuomioistuin ottaa tämän uuden käsitteen sitten tarkasteltavaksi sillä tavalla, kun se mielestäni on asianmukaista. Toukokuussa esitän teille sitten seuraavien vuosien aikataulun vastuuvapaudelle ja petoksen torjunnalle. Tavoitteena on parantaa rahoitusvalvontaa ja suojata unionin talousetuja. Yhteenvetona haluan todeta, että haluan erityisesti kiittää esittelijä Liberatskia tehdystä työstä ja tästä vuoden 2008 vastuuvapausmietinnöstä. Ja haluan kiittää tämän valiokunnan jäseniä siitä, että olette tukeneet komission ponnistuksia, jotta voimme saada paremman valvonnan Euroopan unionin budjettiin. Semeta, do la parola adesso. Kiitoksia, komissaari Semeka. Nyt esittelee Liberatski. Thank you, Mr. Chairman. Thank you for the opportunity to... Kiitoksia mahdollisuudesta puhua tästä mietinnöstä. Vastuuvapausmenettely on aina outo sekoitus kun, siinä, että katsotaan sekä taakse että eteenpäin. Eikä tässä ole poikkeus tällä kertaa. Olemme uuden komission toimikauden alussa. Siinä on suuri tarve voittaa ne ongelmat, jotka juontuvat äh, aiemmilta ohjelmointikausilta. Olen kiitollinen näistä monista panoksista monista lähteistä, kollegoilta valiokunnasta, komission jäseniltä ja heidän henkilökunnaltaan ja ennen kaikkea sihteeristön jäseniltä, jotka ovat tehneet kovasti työtä, kun ovat auttaneet saamaan tämän mietinnön kasaan. Olen yrittänyt kritiikin tasapainottaa sen kanssa, mitä on tehty menneisyydessä ja ottanut mukaan myös suosituksia tulevista toimista. Kun uusi sopimus painottaa tätä yhteistä vastuuta jäsenvaltioilla ja toimielimillä budjetin hallinnoinnista, mietintö myöskin ottaa esille mahdollisia toimia, joita voidaan, joita voidaan ryhtyä eri tasoilla. Vastuuvapausmenettely on yhä epätyydyttävällä tasolla, tämän totean selkeästi. Ja sen vuoksi olen ottanut mukaan pyynnön Alvira uudelleen aikataulua ja pyrkiä siihen, että vastuusvapausmenettely saadaan lähemmäs aikataulullisesti. Se kattaa käytännölliset ongelmat, jotka saavat tulla mukana. Olen aiheuttanut myös tavoitteet parannuksille, jotka täytyy tehdä ja joita jo tehdään. Ja komissio on ottanut, ottaa ne vakavasti. Se, mikä on tärkeää, minulla on se vaikutelma, että tavoite on otettu jo uuden komission tahollakin vakavasti. Sen lisäksi olen pyytänyt mietinnössä että tilinkadostuomioistuin antaisi meille välineet yksityiskohtaisempaan analysointiin kohesiopolitiikan tehokkuudesta ja vaikuttavuudesta, jopa eri, erillisillä analysoidilla eli toiminta-alueilla, tai niin, että olisi erillisiä auditointitoimia vanhalle ja uudelle lainsäädäntökaudelle. Odotan tukea mietinnölle nyt sekä täysistunnossa ja odotan yhteistyötä kanssanne tässä koko seurantatyössä. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia. Grazie al relatore onorevole Liberaschi che ringraziamo anche per il lavoro imponente che ha Kiitoksia. Kiitämme kovasti esittelijä hänen tekemästään työstä. Ja nyt siirrymme äänestämään. Äänestämme ensin tästä vastuuvapaudesta 2008 komission kohdalta. Aluksi äänestämme vastuuvapautta koskevasta kokonaispäätöksestä. Äänestys alkaa. Niin, äänestämme siis tästä vastuuvapauspäätöksestä kohdista 1, 2, 3 ja 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 24 puolesta 4 vastaan. Joten toinen osa raukeaa. Seuraavaksi äänestämme koko ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme audiovisuaalia kulttuurin kulttuurivirastosta ja sen vastuuvapaudesta. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 25 puolesta 4 vastaan. Seuraavaksi kilpailu- ja innovaatio, toimeenpanovirasto. Ei, kun palammekin hieman taaksepäin. Eli audiovisuaalivirastosta vielä. Loppuäänestys äänestys alkaa. La votazione chiusa. Approvato. Hyväksytty. Seuraavaksi siis kilpailu- ja innovaatio, täytäntöönpanovirasto, vastuuvapaus. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty äänin 25 puolesta 4 vastaan. Sitten lop, mm, siis loppuäänestys tästä samasta virastosta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi kuluttajansuojavirasto Vastuuvapaus. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 25 4. Sitten tästä koko ehdotuksesta käytävä äänestys. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. Seuraavaksi TEN, T, verkkovirasto. Ensin vastuuvapausäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytään niin 23 puolesta 4 vastaan. Ja sitten tämä koko ehdotus, loppuäänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten tilien sulkemista koskeva ehdotus, kohdat 14, 15, 16 ja 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 24, puolesta 4 vastaan. Seuraava raukeaa. Sitten tarkistus 19. Äh, Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys tästä ehdotuksesta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty ääni 24. 4. Sitten päätöslauselmaluonnos esitys. Suullinen tarkistus 1. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten tarkistus 20. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 23. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus Suullinen tarkistus 2. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24 on vedetty pois. Seuraavaksi 25. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 27 raukeaa. 28. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. Kolmekymmentä yksi. Äänestys alkaa. Kolmekymmentä. Puheenjohtaja korjaa. Tarkistus kolmekymmentä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Kolmekymmentäkaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 33. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 3. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 35. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 36. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 37. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 38. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 39. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 40. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. yksi. Äänestys alkaa. kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 4, 3, 4, 4 ja 4, 5, jos teille sopii yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 46. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 47. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 4.8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 49. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 50. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 52. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 53. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 56. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 5.8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 60. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 61. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 62. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 64. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 6.5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 66. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 67. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 68. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. S 69. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 70. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Seitsemänkymmentäkaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 74. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 73. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Ja 76. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 77. Äänestys alkaa. Hylätty. 78. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 80. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 82. 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 84. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 85. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 86. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kahdeksan seitsemän äänestys alkaa. Päättyy. Kahdeksan kahdeksan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 8.9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 90. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 91. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 92. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 93. Siis 96. 9396. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Yhdeksän seitsemän kohta kohdalta ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa tarkistuksesta seitsemän Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 98. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 99, ei, ei sittenkään 100. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 102. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 103. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 104. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 105. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 107. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 108. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 110. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Suljen tarkistus kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Se on hyväksytty. 113. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 114. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 115 kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Sata kuusitoista. Äänestys alkaa. Hyväksytty. 118. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 9. Äänestys alkaa. Olkaa hyvä. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde Ihnen... Hyvät kollegat, tässä kohdassa esitteli sen suullisen tarkastuksen suulliseen tarkastukseen. Kun henkilösäännöstä puhutaan, niistä pitäisi terävöittää. Luen tämän nyt englanniksi. Tällä hetkellä on kiist- tämä komission soveltamisen henkilöstösäännöistä ja paheksuu, minä ilmaisin tämän vahvemmin komission tulkintaa henkilöstösäännöistä. Mettiamo in votazione allora l'emendamento orale così come emendato. Kiitoksia. Eli Tämän mukaisesti äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 120. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Satakaksi yksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 122 kohta kohdalta ensimmäinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Toinen osa äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 123. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 124. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 125. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 126. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Suullinen tarkistus 10. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 128. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten suullinen tarkistus 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 130 ja 31. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Regivaliokunnan ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 133. Äänestys alkaa. Puheenjohtaja korjaa 132. 132. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 134. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 135. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 136. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 137. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 138. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 139. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten regi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regivaliokunnan kolmonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 13. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 140. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty. 141. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 142. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 8. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 5. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Regi 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 143. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Regi 7. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 144. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 145. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regivaliokunnan 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 12. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. regi 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Lausunto 1. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Numero 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 3. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Nyt sitten nelosesta kymppiin yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 146. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 147. Äänestys alkaa. Hylätty. 148. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 149. Alkaa. Hyväksytty. 150. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Nyt sitten ykkösestä kahdeksaan yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Imko 1 alkaa päättyy. Hyväksytty. Kakkonen. hyväksytty. Kolmesta viiteen alkaa. Votazione chiusa. Approvato. Hyväksytty. Imko 6. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten ykkösestä yhteen toista yhtenä ryhmänä Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 12. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten ykkönen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kakkonen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kolme. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Neljä. Alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Viisi. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kuusi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Seitsemän. Alkaa. Päättyy. Hylätty. Kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän. Alkaa. Päättyy. Hylätty. Kymppi. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. Libe 1, 2 ja 3 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Sitten 151, 2, 3, 4, 5, 6 ja 7. Yhtenä ryhmänä nekin alkaa ja päättyy. Hyväksytty. FEM1 DV10 yhtenä ryhmänä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 15. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 160. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten tar- suullinen 16 alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 162. Äänestys alkaa. kaksi. Äänestys päättyy. Hylätty. Kyllä, 162. Yes. Suullinen tarkistus 17. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sata kuusi viisi. Äänestys alkaa. 166. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 167. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 168. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 169. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 170. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 171. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 172. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 173. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 174. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 18. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Saattaa 76. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 177. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 178. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 179. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 180. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 181. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 182. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 183. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 184. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 185. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 186. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 ja 8 otetaan yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 189 ja 90 nekin yhdessä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 191. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 193. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 194. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 195. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 196. Äänestys alkaa. allora, 196, la votazione è aperta. 196, äänestys alkaa. Hyväksytty. 197, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 198 alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Afet Vitonen. A, puheenjohtaja korjaa. 199. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 200. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 201. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 202. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 203. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 204. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 205. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 206. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 207. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 208. Äänestys alkaa. A-puheenjohtajakorja se raukeaa. Sitten loppuäänestys koko päätöslauselmasta. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 24 puolesta, 4 vastaan, yksi tyhjä. Onneksi olkoon Liberatskille hänen tekemästään työstä. Sitten eteenpäin. vuoden 2008 vastuuvapaus, EUn yleinen talousarvio muut toimielimet. Ja Sarnecki esittelijänä saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitoksia puheenjohtaja. Otin takin pois, koska aina kun puhuu budjetista neuvoston osalta, niin käy kuumaksi tilanne. hyvin sisältörikkaan keskustelun jälkeen muutama viikko sitten on tullut muutamia tärkeitä tarkistuksia. sekä neuvoston budjettiin että muiden toimielinten budjetteihin. Lyhyesti sanottuna on neuvoston kanssa ongelma. Se ei ole uusi ongelma. Näin ilmeisesti oli myös viime vuonna – että neuvoston osalta viimeksi budjetti vahvistettiin vasta marraskuussa. Tällä hetkellä puheenjohtaja tämä voi varmaan vahvistaa. Meillä oli neuvoston edustajien kanssa kokous, joka oli hyvin mielenkiintoinen, kuitenkaan ei mielestäni riittävä. Saimme tiettyjä materiaaleja neuvostolta. Materiaalit olivat mielenkiintoisia, mutta suuressa määrin ne eivät koskeneet sitä aikakaulua, sitä aikakautta, jota me halusimme 2008, vaan vuotta 2007. Minä kun olen historikko koulutukselta, niin kyllä arvostan näitä dokumentteja, mutta ne eivät kuitenkaan pystyneet vaikuttamaan siihen, että voisi tukea tai ehdottaa sitä, mitä neuvosto ehdotti. Eli Minulle on henkilökohtaisesti tärkeä varmaan meille kaikille se, että kumppanina kohtelisi neuvosta parlamenttia. Minun mielestäni nämä dokumentit, materiaalit täydennykseksi annetut eivät riittäneet. Sen vuoksi olen sitä mieltä, että meidän ei pitäisi tänään tukea hyväksyä vastuuvapautta neuvostolle. Pidän asiaa avoimena ja meidän pitäisi edelleen jatkaa tapaamisia, olla avoimia sille, mitä neuvosto ehdottaa. Mutta liian aikaista on ehdottomasti se, että vastuuvapautta voitaisiin hyväksyä, ja tätä juuri ehdotan valiokunnalle. Sitten muiden toimielimen suhteen se käytännössä olen hyväksynyt kaikki tarkistukset, otin mukaan. Ehkä muutamia ei, mutta siis sillä periaatteella, että että ne koskevat jo hyväksyttyjä tarkoituksia. Haluaisin kiittää näistä tarkistuksista. Nyt mietintö on paljon parempi kuin vielä jokin aika sitten. Eli kaikille koordinaattoreille kiitokset muista ryhmistä, kaikille tarkistusten tekijöille, jotka ovat tehneet erittäin hyvää työtä. Grazie. Kiitos. Sondergaard vielä. Oh, øh, tak til rapportøren. Kiitoksia, kiitoksia esittäjille. Minusta oli mielenkiintoista kuulla neuvoston kommentit ja ne juuri ennen äänestystämme. Haluaisin nyt, että neuvosto esittäisi myös kommenttinsa ennen kuin siirretään sisäänestämään. Mä en ole niin mitään non c'è nessuno, no? Ei taida olla ketään neuvostosta paikalla. Vai haluaako joku neuvostosta käyttää puheenvuoron, kuten Sondergaard pyysi? Ei ole. No, siirtykäämme sitten äänestämään. Ensinnäkin tarkistus 1 neuvoston yleisestä vastuuvapaudesta äänestys alkaa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Äänin yksi puolesta 26 vastaan. Nyt kohdasta kahdesta viiteen äänestys alkaa, siis vastuuvapauden lykkäämisestä. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänen 26 puolesta yksi vastaan. Sitten lopullisesta päätöksestä äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 26 puolesta yksi vastaan. Sitten päätöslauselma luonnos, tarkistus 6, äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus C. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. kahdeksan. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. Tarkistus 10, joka voitaisiin yhdistää d -hen. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 11. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus E Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 16. Äänestys alkaa. Ja päättyy hylätty. 15. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 13. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 17. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 18. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 19. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus F. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Sitten A, B ja G. Yhtenä ryhmänä äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty. 21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi, kolme ja neljä. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten loppuäänestys. Äänestys alkaa. Votazione chiusa. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta. Onnittelut esittelijälle. Ja näin mennään eteenpäin sitten seuraavaan kohtaan, joka koskee vastuuvapauden myöntämistä. Tuomioistuimelle äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättänyt. Hyväksytty. 27 puolesta yksi vastaan. Tarkistus yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja tarkistus kolme. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt loppuäänestys päätöslausumasta sellaisena äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 28 puolesta. Ja sitten siirrytään seuraavaan kohtaan, joka koskee tilintarkastustuomioistuimen myönnettävää vastuuvapaata äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 24 puolesta yksi vastaan. Nyt päätös kokonaisuudessaan. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten tarkistus yksi. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 2. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkistus 3. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hylätty. Tarkistus 4. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja koko päätösosamaidotus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 27 puolesta yksi vastaani. Ja sitten mennään eteenpäin. No. Vastuuvapaus. Öö, taloussosiaalikomitealle. Myöntää vastuunsa vapaus. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt hyväksytty. 24 puolesta kaksi vastaan. Koko päätös, äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hyväksytty. Ja sitten tarkistukset, tarkistus yksi. äänestys on alkanut, äänestys on päättynyt, hyväksytty. Tarkistus kaksi, äänestys on alkanut, Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Tarkastus kolme. Äänestys on alkanut. Päättynyt. Hyväksytty. Ja koko mietintöluonnoksen hyväksyminen. Äänestys on alkanut. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 26 puolesta kaksi vastaan. Ja sitten äh, alueiden komitea seuraavaksi. Hän on alkanut. Hän on päättynyt. 25 puolesta kaksi vastaan. Koko päätös äänestys on alkanut. Päättynyt. Emendamento. Hyväksyttiin. Sitten tarkistus A Suullinen tarkistusäänestys alkaa. Hyväksytty. Ykkönen. Äänestys alkaa. Hyväksytty. Kaksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksyttyä niin 26 puolesta, kaksi vastaan. Sitten äh, oikeusasiamies. Hyväksytty. Koko teksti. Äänestys päättyy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 Niin, täällä on vielä toinen tietosuojavaltuutettu. Vastuuvapaus, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta hyväksytty. Sitten koko päätöslauselma, teksti, äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 28 puolesta ei vastaa, ääniä, eikä tyhjä. Ja kokonaisuudessaan äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Hyvä, hyvä. Ja onneksi olkoon. Nyt sitten siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan, joka on yhteisön taloudellisten etujen suojaamista koskeva kohta, petosten torjunta, vuosi, kertomus 2008. Esittelijä Kotsolino. Aivan lyhyesti vain. Tässä mietinnössä tuodaan esiin kaikki tärkeimmät yhteisön taloudellisia etuja koskevat asiat ja petosten torjunta. Ja tämä teksti on paljon rikkaampi kuin se, joka meillä oli esittelyssä muutama viikko sitten. Tarkistuksen 26 Niin, ja tässä on myös regivaliokunnan lausunto, joka heijastuu varsin hyvin. Sitten kompromisseja on kymmenen, samoin suullinen tarkistus esittelijältä ja sellainen äänestysluettelu, joka on ottanut suurimman osan tarkistuksista huomioon. Kompromissitarkistuksessa on keskitytty neljään pääasiaan. Valvonnan tehokkuuteen, eli siihen kuinka paljon varoja jäsenvaltiot käyttävät. Sitten se, että sääntelyn kautta ja avoimuuden kautta sääntelyä pitää lisätä ja parantaa. Ja kolmanneksi talousrikollisuuden ja korruption sekä julkishankintojen petosten torjunta. Ja neljänneksi Olafin rooli kompromisseissa penataan sen täyttä riippumattomuutta ja sitä, että se tekee yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa ja että se voi vaatia äh, rahoituksen valvomista. Ja sitten tässä haluttiin pitää kiinni viittauksesta siihen, että jos uusi strategista vaatii, voidaan mukauttaa Olafin henkilöstöä. Ja sitten aivan viimeinen kohta. Tässä haluttiin säilyttää viittaus kriittisiin maihin. Myös parlamentin vuosikertomusten pohjalta näin toimitaan. Ja voimme olla päällisen puolin tyytyväisiä tähän yhteistyöhön, jota on kollegoiden kanssa tehty. Ja voimme varmasti saattaa tämän työn hyvän päätökseen tämän iltapäivän aikana. Kiitoksia. No niin, nyt voimme jälleen siirtyä äänestämään. Yksi. Hyväksytty. Tarkistus kaksi. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Tarkistus kolme. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi. Regi valiokunnalta 235. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Tarkistus 6. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Regi 9. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kymmenen. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 10. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 2. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 4. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 14. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 17. Toinen osa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 22. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 23. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 24. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 2.6. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Toinen osa. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 5. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kolme. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. Suullinen tarkistus 27. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 29. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 30. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 31. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 32. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Kompromissi 6. Alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 7 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 35 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 36 alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Ja näin sitten loppuäänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 25 puolesta, kaksi tyhjää, kukaan ei vastusta onnittelut Kotsoliinolle. Näin olemme päättäneet kokouksemme ja seuraava kokous on 26.4. kello kolme iltapäivällä. Kiitoksia. Kokous on päättynyt.